So the first one is without voting list. It's just by show of hands. Okay. Okay. We check it electronically, but there is no voting list. Dear colleagues, uh, I'm very sorry. No niin, arvon kollegat, pyydän anteeksi tätä viivästystä, mutta yritetäänpäs nyt aita, hoitaa nämä asiat nopeasti. Eli ensimmäiseen äänestyskohtaan, eli kohta 25, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. otto tässä on kirjeen muodossa annettu lausuntoluonnos ja siitä nyt äänestetään ja kysyisinkin, että voitaisinko aloittaa koneäänestys. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 40 puolesta yksi vastaan hyväksytty. Uh, point 20. Seuraavaksi kohtaan 26. Ah, okay. Um, it's about the Flagstad responsibilities for the enforcement of Kyse on neuvoston direktiivin Euroopan yhteisön kansallisten varostamasyhdistysten keskos, keskusjärjestön ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton merityötä koskevasta yleissopimuksesta. Kyse on ensimmäisen käsittelyn hyväksymisestä ja nyt aloitamme koneäänestyksen. Äänestys päättyy. 40 puolesta yksi vastaan hyväksytty. Seuraavaksi koulutuksen uudelleen ajattelu ja sosiaalitaloudellisten toimien tehokkuus. Tässä valmistelijana on toiminut Kimra Göns. Kompromissi A Vihreät, ALDE, EPP, SD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme kompromissitarkistuksen L, EPP, SD, ALDE ja Vihreät puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme Ines Suban tarkistukseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kymmenen Suban tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B, EPP, SD, Alden ja Vihreän laatimana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi EPPSD Alden ja Vihreiden tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi e- EPPSD Alden ja Vihreiden laatimana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kom- tarkistus 23, Ines Supan laatimana puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi G, EPP, SD, ALDE ja vihreiden laatimana puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi tarkistus C, EPP, SD, ALDE ja Vihreiden GUE puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi pääsemme kompromissitarkistukseen F, EPP, SD, ja vihreät puolestaan vastaan, tyhjää, hyväksytty. Näin pääsemme kompromissitarkistuksen D, EPP, SD, ja vihreät puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 3. 40 Konstantinus Pupakiksen laatimaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E, EPP, SD, Alden ja Vihreiden laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistuksen HB, EPP, SD, Alden ja Vihreiden laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin tarkistuksen 52 laatera Kinga Göns puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi H, EPP, SD, ALDE ja vihreiden laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus HA, EPP, SD, ALDE ja vihreät puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 Beckerin kielinen tarkistus. Siitä ei tarvitse äänestää laisinkaan. Seuraavaksi tarkistuksen 68. Edustaja Benamiaksen laatima puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 73, Konstantinos Popakiksen laatima tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Fanny Stupin tarkistus numero 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus J, EPP, SED, Allen ja Vihreiden laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistuksen IB, EPP, SD ja Aldin ja Vihreiden laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K, EPP, SD ja Alde ja Vihreiden laatimana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 97, Kinga Gönsin laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 99, Van der Stupin laatima, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Näin loppuäänestykseen voidaan siirtyä, kun äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää, hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. So. Um, 27. No. 28. So. Then next on the agenda. Seuraavaksi äänestämme talousarviosta 2014 valtuudet kolmikantaneuvotteluita varten. Valmistelijana toimii kollega Öri. we can start. Hyvä. Aloittakaa me äänestyksellä. Ensimmäinen tarkistus edustaja Dardenin laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus A. EPP, SD, Alden ja Vihreiden laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 5, kollega Dardenin laatima. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku tätä? Ei. No niin, eli puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta, 23 vastaan, hylätty. Tarkistus 6, Kinga Gönsin laatima puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 7, kollega Zuberin laatima puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 8, kollega Zuberin laatima puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 9 Zubrin laatima puolesta vastaan tyhjää. Varmaankin hylätty. Kompromissitarkistus B, EPPn, SDn, Alden ja Vihreiden laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12, Zubrin laatima puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 13, Darden, Gönsin ja Steinrykin laatimana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14, Zubrin laatima puolesta vastaan tyhjää hylätty. Dardenin Gönsin laatima tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 Jean Lambertin laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi edustaja Dardani laatimaan tarkistukseen 17. Kohta kohdalta äänestämme tästä. Ensimmäisenä kohdasta 1. Tässä ehdotetaan, että tarkistetaan tekstiä siten, että poistetaan teksti tekstiosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi toiseen osaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, hylätty. Tarkistus 18 se liittyy tarkistukseen 17, eli äänestämme tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus C, EPPn ja SDn laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23, edustaja Dardenin laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24, Steinrückin tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Darden tarkistuksen 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi D, EPP, SD, Alden ja Vihreiden laatimana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29, Superin laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E, EPP, SD, Alden ja Vihreiden laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten Dardanin tarkistuksen numero 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin pääsemme loppuäänestykseen. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 puolesta, kaksi vastaan ja neljä tyhjää, joten hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. next point we will vote is, um, is the, Seura- report from Mr. Kozlovski, effects of Seuraavaksi kollega Koslovskin tekstiin aiheena budjetin rajoitusten vaikutukset alue- ja paikallisviranomaisiin EUn rakennerahastojen menojen kannalta jäsenvaltiossa. Kompromissitarkistus A. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen viisi, kollega McIntyren laatima kohta kohdalta. Tämä on pyydetty EPV puolesta ensimmäinen kohta, teksti, mutta ilman sanaa les puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 16 vastaan ja kolme tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme toiseen osaan. Nyt kyse on tästä sanasta les. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus B. EPP, SD, Alden, Vihreiden ja ECR laatimana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6, ja anteeksi 10 edustajan McIntyrein laatima puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni tämä meni läpi. Tarkistus kompromissitarkistus C, EPP, SD, ALDE, Vihreiden ja ECR laatimana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 Konsoliinon jättämä tarkistus kyseessä kohta kohdalta. Äänestys ensimmäisen osaan liittyy suullinen tarkistus. Teksti kuuluu stresses further that, että tästä 11,2 miljardista, jotka on varattu budjetin 2 kautta 2013, 3,253 miljardia keskitetään sosiaalirahastoon – ja maksetaan todennäköisesti kahdessa erässä. EPP on pyytänyt tätä kohta kohdalta äänestystä mikäli. Ja tämä raukeaa tämä pyytö mikäli suullinen tarkistus hyväksytään. Eli äänestetään tarkistuksesta 13 huomioiden suullinen tarkistus joka liittyy taas tähän sanaan bear. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten toiseen osaan meidän ei tarvitsekaan äänestää tästä toisesta osasta, koska tämä sana ei ole enää tekstissä. Sitten kompromissitarkistuksen D, EPP, SD, ALDEN, Vihreiden ja ECRn laatimana Adopted. Okay. So we have both. So the word bear has been taken out. Yeah. No, we don't have to... Ei, meidän ei tarvitse äänestää tästä toisesta osasta, koska suullinen tarkistushan muutti tätä ensimmäistä osaa. Ja suullinen tarkistus hyväksyttiin, ja näin meidän ei tarvitse enää äänestää tästä osasta kaksi. Asiallinen selvä. Näin pääsemme kompromissitarkistuksen D, EPP, SD, Alden, Vihreiden ja ECRn laatimana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus E seuraavana, EPP, SD, Alden ja Vihreiden laatima tarkistus kyseessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitar, äh, anteeksi, tarkistus 17, se raukeaa. Näin pääsemme tarkistukseen 21, mekin Tyronin laatima tarkistus puolesta vastaan tyhjää Uskoakseni tämä hylättiin. No tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 23.18. Seuraavaksi tarkistuksen 22, Elisabeth Schröterin laatima tarkistus. Kohta kohdalta ensimmäinen osa teksti ilman sanaa particularly puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 vastaan, 16 puolesta hylätty. Seuraavaksi Schröterin tarkistukseen 23, ensimmäinen osa. Sanat stresses the role ja job creation siinä asti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa, restoring mobility, puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 19 vastaan, hyväksytty. Seuraavaksi Schröterin tarkistukseen 24 vastaan, tyhjää, hylätty. Benionin tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Esajahin tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. 22-21 hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistuksen G, EPP, SD, ALDEN, Vihreiden ja ECR laatima. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Esäjahin tarkistukseen 31. Tämä on suullinen tarkistus. Eli varojen käyttö ja poistetaan sanat so that citizens could follow their use on an open web page nationally which should lead ja niin poispäin. Ja loppuun lisätään sanat and better communication leading to more general ownership. Kukaan ei vastusta tätä, joten äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32, Van der Stupin tarkistus on kyseessä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus H, EPP, SD, ALDE, Vihreiden ja ECR laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Edustaja Dardanin tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 raukeaa, joten näin pääsemme loppuäänestykseen. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta, yksi vastaan, ei yhtään tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Teksti on hyväksytty. So the next is the näin pääsemme kollega Thomas Deutschin lausuntoon aiheena kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskeva neuvottelut ja niitä tukevat menettelyt. Tarkistus 23. Sipl ja Kasteksin laatimana puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Check. Electronic check. Vote is open. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Vote is closed. Ah, EPP and SND uh, each one member too much. EPP ja SD, yksi ääni molemmista edelleenkin kansanpuolueen riveistä, yksi liikaa äänestämässä. Fine. No niin, äänestys päättyy. 19.24 hylätty. Näin pääsemme tarkistukseen 23, jonka on laatinut kollega Hendel puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus AA, EPP ja SDn laatimana puolesta. Tarkistetaanko tarkistuksen 23 äänestystulos? Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 7 vastaan, eli 23 hyväksyttiin. Okay. Um, the next we... Seuraavaksi äänestämme yhtenä pakettina tarkistuksista, kompromissitarkistuksista AA, AB, AC, AD, AE, AG, AF ja A puolesta vastaan, tyhjää. Kaikki nämä kompromissitarkistukset hyväksyttiin. Näin pääsemme tarkistukseen 25 edustaja Sipelin jättämänä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 Darlinin laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus B, EPPn ja SDn laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus C, EPP, SD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus D, EPP, SD ja Guen laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Hendelin tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 Hendelin tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi esittelijän tarkistuksen 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten esittelijän tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi edustajien Sipli ja Dardanin tarkistuksen numero 39. Kyse on kohta kohdalta äänestyksestä ensimmäinen osa. Teksti, josta poistetaan sanat but, shall be, rather and labor situation. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 Sipelin laatima puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. puolesta 24 vastaan hylätty. Seuraavaksi edustajien Sipeli ja Kasteksin tarkistuksen numero 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hendelin tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hendelin tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 23 vastaan. Hylätty. Seuraavaksi Sippelin ja Kasteksin tarkistuksen numero 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Sipelin ja Kasteksin tarkistuksen 11. Kohta kohdata äänestys kyseessä. Ensimmäinen osa, koko teksti ilman sanoja and that do not respect ja, ja päättyy in accordance with directive puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 23, 26 puolesta 18 vastaan hyväksytty. Sitten toiseen osaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 raukeaa, koska tarkistus 11 hyväksyttiin. Sitten Hendelin tarkistuksen 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Dardanin tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Sipelin ja Dardanin tarkistuksen 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voisinko mä äänestää tarkistuksista 17, 18, 19, 20, 21 yhtenä pakettina? Emme, joten käydäänpä tarkistukset tarkistusten peräjiin läpi. Sippeli tarkistus 17, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sipelin ja Dardenin tarkistuksen 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 Sipelin laatimana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Sipelin tarkistuksen 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten Sipelin ja Dardanin tarkistuksen 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja loppuäänestys suoritetaan koneen avulla. Koneäänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 7 vastaan, kolme tyhjää. Onnittelut valmistelijalle. The next on the agenda. Seuraavaksi on vuorossa muassa asetuslääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001 2003 eu asetuksen numero 178-2002 ja asetuksen numero 1223-2009 muuttamisesta. Esit- valmistelija on Rouva Estrela, joten aloitamme äänestykset tarkistuksella 28 ja 29, ne ovat samansisältöiset. Kuka on puolesta? Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 18 vastaan, joten hyväksytty. 30 <clears throat> Bizzotto puolesta vastaan tyhjää. Uskoisin, että se oli hylätty, mutta tarkistetaan. Koneäänestys. Uh, vote is open. Open the vote. Vote is closed. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 20 vastaan, joten tarkistus 30 hyväksyttiin. Bien, euh, merci chers euh, collègues. Kiitos, hyvä kollega, tähän astisesta. Tarkistus 3230 ovat identtisiä. Äänestämme niistä yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 32 koneellisesti. Tout a pu voter. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 27 puolesta 14 vastaan, kolme tyhjää, ihan selvästi hyväksytty. 35 Marian Harkin puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Anteeksi, 33. Siitä pitää äänestää 33 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Näin tulemme takaisin numero 36 Harkinilta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 17 vastaan. Hyväksytty 37. On vedetty pois. Näin tulemme tarkistuksen 30. teksin on numero 4. 38 asti vuoteen 49. 50 on vedetty pois, eli siirrymme tarkistukseen numero 4 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 51 Bisotolta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 44 kappaleen 6 jälkeen kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 7 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 8 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty 53 bisotolta puolesta vastaan tyhjä Hylätty 54 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistamme koneellisesti. Liikaa EPPtä paikalla. Kaksi liikaa. No nyt näyttää paremmalta. No ihan hyvä nyt. Äänestys päättyy. 27 puolesta 13 vastaan. Selvästi hyväksytty 55 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 56 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 58 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 9 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 10 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 59 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 60 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 11 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 suullinen tarkistus Aldelta. Siihen ei ole mitään kannanottoa, eli äänestämme tästä 13. Näin puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 14. Kahdessa osassa Ensimmäinen osa ilman and reviewed aihan professional organization asti puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty vast. Kuka puoltaa sanojen lisäämistä puolesta? Vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Toinen osio. Se on yksi EPP liikaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki ihan varmoja äänestämisestään? Äänestämme toisesta osasta tarkistuksesta 14 ja esittelijä puoltaa. No hyvä. Kyllä tässä vähän asiat selkeytyivät. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 6 vastaan selvästi hyväksytty. Johdanto-osasto 2, kompromissi A, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osa 3, tarkistus 16, suurellinen tarkistus Alvilta, sitä ei vastusteta. Eli 16, 16 äänestä puolesta vastaan ja hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 2 puolesta vastaan ja hyväksytty. Tarkistus 18 on vedetty pois, eli se äänestämme 19, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. 20. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi B neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme näin koko lausunnosta ää, sähköisesti. Äänestys alkaa. Täällä on nyt vähän koko ajan lisää EPP-läisiä, jotka pikkuhiljaa soluttautuvat saliin. Heitä on vähän liikaa. No, 43 puolesta yksi vastaan nolla tyhjää. Voimme onnitella esittelijää. Missä hän onkaan? No, onnittelemme kuitenkin poissa olevaa. Seuraavaksi äänestämme kollega Edith Estrelan mietinnöstä. Toisesta Edith Estrelan mietinnöstä. Tässä on kyse in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista. Artikla 2 kappale 1, tarkistus 16 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Artikla 3 kappale 4, johdanto-osa, ensimmäinen osa, tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen e, tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Liitteestä ysti osa 3, tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus numero 20. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Äänestämme kompromissi Aasta neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 10 siihen liittyy Aldelta suullinen tarkistus, ei vastusteta sitä. Tarkistus 10 puolesta, vastaan tyhjä. hyväksytty. Tarkistus 11, 11 puolesta, vastaan tyhjää, tyhjää, ehkä se on hyväksytty, mutta tarkistamme koneellisesti numeron 11. Euh, tout le monde a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 44 puolesta yksi vastaan. Onnittelemme esittelijä lausuntoluonnoksen laatio. Ja varjoja tietysti myös. Donc là, on a voté. revenons euh, au point 33. Esityslistan kohta 33. Meillä on IMKolta oma palveluiden sisämarkkinatilanne, selvitys ja tulevat voimet Tässä on kyse lausuntoluonnoksesta, jonka on laatinut David Kaza. Tarkistus 1 Paul Murphyltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen tarkistus 6 Karimadellilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi A neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Näin ollen tulemme tarkistukseen 14 puolesta vastaa tyhjää hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 ja vedetty pois. 22 puolesta, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 25. Suullinen tarkistus, sitä ei vastusteta, eli numero 25, näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 26. Siihen on suurinen tarkistus EPPltä, sitä ei vastusteta, eli numero 26 näin muutettuna puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty.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 tyhjää, hyväksytty, 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistamme nyt koneellisesti koko lausuntoluonnoksesta lopullisesti, äänestämme. Tout le monde a pu voter. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 41 puolesta, Neljä vastaan, nolla tyhjää. Näin äänestämme. äänestys on päättynyt tästä. Non, il y a encore un vote. C'est moi. On doit voter la question orale. Et la... Je l'ai pas là. Je l'ai pas. Ah oui, pardon. Mm. Mm. Euh, nous en venons au point... Näin tulemme kohtaan 34 esityslistalla. Sitä pitää äänestää suullisesta kysymyksestä ja päätöslauselmasta, kun on kyse EUn työterveys- ja työturvallisuusstrategian arvioinnista vuodelle 2007-2012. Suullisesta kysymyksestä minä olen saanut kaksi tarkistusta. Ensimmäinen tarkistuksen on esittänyt Alejandro Serkas SD-ryhmästä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen on uusi kysymys. Tarkistus numero kaksi Alejandro Serkkasilta puolesta vastaan. tyhjä hylätty. Äänestämme näin koko tekstistä. Tuulisesta kysymyksestä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 42 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Suullinen kysymys on hyväksytty. Sitten eh, äänestämme päätöslauselmaesityksestä itsestään. Äänestyslista varmasti ongelmaton. Voimme varmasti lähteä äänestämään välittömästi. Ehdotan, että aloitamme tarkistuksesta numero yksi serkkasilta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero kaksi on vedetty pois. Näin äänestämme tarkistuksesta kolme. GUE-ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Kompromissi A EPPltä ja SDltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kappaleessa kaksi meillä on tekninen virhe. esitä siitä ei pidä äänestää. On kyse, että korvataan 2014 vuodella 2013. Äänestämme tarkistuksesta seitsemän. Serkkasilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja näin äänestämme koko päätöslauselmaesityksestä koneellisesti. Äänestys alkaa. Yksi SD-ryhmästä liikaa. Tout le monde a pu voter. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Pyydän nyt kaikkia niitä ryhmiä, jotka ovat äänestäneet ja tukeneet tätä suullista kysymystä ja päätöslausmaesitystä tekemään työtä ryhmiensä piirissä, jotta tämä voitaisiin tämä asia saada esityslistalle seuraavassa heinäkuun täysistunnossa, koska muutoin olisi liian myöhäistä. Näin me tulemme kohtaan 35. Äänestämme meidän valiokuntamme mietinnöstä on kyse palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96 71 EU täytäntöönpanosta eli lähetetyistä työntekijöistä. Teillä on tämä äänestyslista, joka on laadittu. Puheenjohtajan ominaisuudessa minun piti määritellä tarkistusten äänestämisjärjestyksestä ottaen huomioon voimassa olevat käytänteet tässä parlamentissa ja mitkä valtuudet on myönnetty meidän parlamentin sisäisessä työjärjestyksessä. Artikla 161 tästä työjärjestyksestä määrää äänestysjärjestyksestä seuraavasti, kun on kyse tarkistuksista. Se Siihen kuuluu, se perustuu keskusteluun, joka on käyty. Tekstistä oli se keskustelu läheisesti tai ei sidoksissa tekstiin, jo sen pitäisi kuitenkin liittyä alkuperäiseen esityksessä, jos on kyse, eh, jos on eduista, jos on kyse epäselvyistä tai epäilyistä prioriteettien suhteen, niin tämä samainen artikla antaa pää, puheenjohtajalle päätösvallan. Minä olen konsultoinut sihteeristöä tästä asiakirjasta. Ottaen huomioon eh, tämän asiakirjan herkän aiheen. Tiedän, että kaikki siihen liittyvät tehtävät päätökset tulee synny, tulevat synnyttämään keskustelua. Näin ollen ehdotan, että hyväksymme realiteetit ja se, mistä on päätetty ja kirjattu. Minä olen tehnyt tämän ihan järkisenä. Minä olen tämän talon virkamies ja sen myötä minulla on ollut mahdollisuus tehdä tämä päätös. Meidän pitää äänestää tästä kompromissista BB2. Aloitamme siitä puolesta. Contre. Vastaan. Rouva esitteli, jos on kyse äänestysjärjestyksestä tarkistuksen suhteen, en anna teille puheenvuoroa. E, pani przewodnicząca, pani przewodnicząca, czy mogę? Madame la rapportrice, est-ce qu'il s'agit... Rouva esitteli, onko kyse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 sitten haluaisin viitata Norveen ensinnäkin. Tämän valikunnan tapojen mukaan meidän meillä on tarkistuksia ovat kahdelta ryhmältä, mutta sosialistien esittämät tarkistukset eivät vastaa näitä sääntöjä. AA1, A2, CC, DD2, LLL, MMM, DDD ja EEE. E e. Meidän ryhmämme koordinaattori on saanut ilmoittanut asiasta, mutta tätä kuitenkaan puheenjohtaja ottanut huomioon, joten haluaisin sanoa tämän mielipiteen näistä lausuntoni näistä, näistä tarkistuksista. Minä haluaisin sanoa, että minulle selitetään, miksi puheenjohtaja on tehnyt päätöksen, jonka mukaan on muutettu kohtia 9 ja 12 kohdassa 9 niiden periaatteiden mukaan, joita on sanottu, kun tarkistus Z1 pitäisi, siitä pitäisi äänestää ennen kuin näistä kompromissista C, jota ovat esittäneet sosialistit. Ja ajattelen Euroopan komission esitystä on olemassa välineitä, joiden pitäisi olla perusteltuja, jotka eivät syrji ketään. Ja tästä syystä me olemme esittäneet sitä, että komission tai se tietoa, mutta kuitenkin olemassa se, se kaksi, siinä ei ole mitään rajoitusta, joten haluaisin sanoa, että Pepen ja Alden eh, esitys menee pitemmälle kuin sosialistien kompromissi, joten siitä pitäisi tästä syystä näistä ensinnäkin. Siis kohta 12. Sama periaate, kompromissi M1. IPPT Altessa pitäisi äänestää ennen kompromissia m 2 jonka vihreät ovat esittäneet. Et je vous réponds sur les deux points. Vastaan teille kahteen kohtaan. Ensimmäistä kohdasta minä olen todellakin saanut sähköpostia Jabaorilta koordinaattoriltanne ja vastasin hänelle. Hän kirjoitti minulle 17. kesäkuuta illalta, iltapäivällä viiden jälkeen ja minä vastasin välittömästi ja minä luen tämän sähköpostin, koska ilmeisesti ette olekaan sitä lukeneet, vaikka olitte siinä myös viestin saajana. Regards some SND compromise amendment on the posting of workers directive. I have carefully olen tutkinut kaikki kompromissitarkistukset huomioiden menettelytapasäännöt EPPissä ja sääntöjen mukaan ei ole olemassa sääntöä, jonka mukaan että tässä voitaisiin huomioida useamman kuin yhden ryhmän tarkistukset päinvastoin, ottaen huomioon kohtaa 161.4 kompromissitarkistuksen tarkastelun ottaminen pitää tarkastella tapauskohtaisesti. Ja tätä menettelytapaa on sovellettu valiokunnassa säännöllisesti. Nykyinen asiakirja ei selkeästi äh, kuitenkaan ilmoita, voidaanko näin toimia. Ja minä voin tässä ilmoittaa, että nämä kaikki äh, tarkistukset ovat äh, tältä osin kunnossa. Ja tarkemmat tiedot löytyvät äänestysluettelossa ja olen päättänyt, että nämä kaikki tarkistukset voidaan hyväksyä käsiteltäväksi. Ja sitten tarkistus 611, siinä sanotaan Tarkistukset ovat ensisijaisia suhteessa tekstiin ja niistä äänestetään ensinnä. Jos yksi tai useampi tarkistus, jotka sulkevat pois toisensa, soveltuvat samaan tekstiin, niin se, joka on, kaikana, joka on kaikista kauimpana alkuperäistä tekstistä, siitä pitää äänestää ensimmäisenä. Sen hyväksyminen edellyttää muiden tarkistusten hylkäämistä. Jos se on hylätty prioriteettijärjestyksessä, niin siitä äänestetään järjestyksen näin ollen kaikkien seuraavien tarkistusten kanssa. Jos on epäilyä prioriteettien suhteen, suhteen, niin puheenjohtaja päättää. Jos kaikki tarkistukset hylätään, niin alkuperäinen teksti hyväksytään, ellei tästä te- vaadita erillistä äänestystä. Näin on. Tässä oli teille annettu vastaus, jonka olin jo, joten olin jo ennakoinut tätä. Eli nyt BB2 asetetaan nyt äänestykseen. Kompromissi BB2. Of opinion of tabling office. But you don't, this is the rule of the... Nämä ovat nyt prioriteettijärjestykset. At this stage of the vote. Tässä vaiheessa, vaihe- äänestystä ei voi vaatia tällaista. Nyt äänestämme kompromissista BB2. Qui Puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Ta- kompromissi BB2 äänestys alkaa koneellisesti. Tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 24 vastaan. Hylätty. Kompromissi BB1. Puolesta. Vastaan. Tarkistamme. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta, 18 vastaan, 0 tyhjää. Hyväksytty. À l'article 1A, nous votons le nyt kompromissi AAA kahdelta ryhmältä puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme. Kompromissi AAA, tarkistus koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta ja 25 vastaan. Hylätty. Nous votons donc la Tarkistus 238. Suurinen tarkistus. Sitä ei vastusteta. Eli anteeksi, anteeksi. Se raukeaa, sanoo puheenjohtaja. Artik- Eli äänestämme kompromissista EE2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No niin, anteeksi, anteeksi, sanoi puheenjohtaja, tein virheen, koska me ole, emme hyväksyneet kompromissia AAA, joka piti sisällään tarkistuksen 237. Meidän pitää äänestää itsestään tarkistuksesta 237 puolesta vastaan tyhjää. Myös se on hylätty. Näin ollen me äänestimme juuri äsken kompromissista EE2. Kompromissi EE1 kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistamme koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkahdeksan puolesta 18 vastaan todellakin hyväksytty. Näin siirrymme äänestämään jurivaliokunnalta numero 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Juri 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Artikla 2, kohta B, tarkistus 18 jurivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta 25 vastaan. Todellakin hylätty. Näin ollen siirrymme äänestämään tarkistuksista 22 ja 243, jotka ovat identtisiä puolesta vastaan. Ty- puolesta 21 ja 243. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 22 ja juuri 19 identtisiä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 244 244 244 244 korjaa puheenjohtaja ja 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. Tarkistamme 244242. Tout le monde a pu voter, le vote est... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 24 vastaan, yksi tyhjää, hylätty. Näin ollen tulemme tarkistukseen 246 puolesta vastaa tyhjää hylätty. Seuraavaksi 245 korjaa puheenjohtaja. Tätähän minä tässä sanoin. Minä sanoin 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 imkolta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sen jälkeen kompromissi AA1 viideltä ryhmältä puolesta, neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Kompromissi AA1. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta 19 vastaan. Kompromissi AA1 on hyväksytty. you. pouvez aller à la page 25 de... Voimme hypätä sivulle 25 äänestysluettelossa. Nous allons voter le paragraphe 25 de la commission des affaires. Juuri valiokunnasta 25. Äänestysluettelossa sivu 25. Kaksikymmentäneljä PPL, PPLtä, eli Juri 25. Liber, 25 liberaaleillekin. No niin, eli siis olemme tarkistuksessa Juri 25, sivulla 25 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Tämän jälkeen kompromissista PPP kahdelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 20 vastaan, yksi tyhjää hyväksytty. Tulemme tämän jälkeen kompromissiin BBB puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme tämänkin. Kompromissi BBB. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta, 23 vastaan. Ei ole hyväksytty. Näin voimme tarkistaa tarkistuksesta 397. Puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty, eli 397. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta 25 vastaan hylätty. Tämän jälkeen kompromissi DD2 kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan kuitenkin. DD2. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta, 23 vastaan. Ei ole hyväksytty. Kompromissi LLL puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi Article 3. Tämän jälkeen kompromissi DD1 puolesta vastaan. DD1 puolesta vastaan. Tarkistamme. DD1. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta 20 vastaan selvästi hyväksytty. Nous en venons après l'article 3. Tämän jälkeen kolme se kompromissi DDD puolesta vastaan tyhjää ei ole hyväksytty. Kompromissi NNN kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tulemme artiklaan 5, kompromissi D1 puolesta, kompromissi D1 puolesta, vastaan, tyhjä, tarkistamme. Kompromissi D1. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta, 17 vastaan, selvästi hyväksytty. Kompromissi D2 raukeaa. Et nous en venons à l'article Artikla 6 seuraavaksi. Ennen artiklaa 6, anteeksi, artikla 5 jälkeen viiden ja kuutosen välillä. Tarkistus 461 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B2 puolesta vastaan, V2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi V1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Après l'article 6, artikla 6, artikla 6 jälkeen tarkitus 494. viimekon valiokunnat ovat identtisiä, eli 494 vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2v2 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Kompromissi 2v2. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta 25 vastaan ei ole hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 2 V1 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta, 17 vastaan, yksi tyhjä, selvästi hyväksytty. Sekä menemme eteenpäin listalla. Tulemme artiklaan 8, kompromissi X2 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi X1 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Vain yksi sivu käännetään nyt. Artikla 9 kompromissi Z2 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Tarkistamme koneellisesti kompromissin Z2. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta 18 vastaan. Se on hyväksytty. Taas käännetään sivuja vilkkaasti. Vous allez vers les pages 60. 62 à la fin de l'article 9 l'amendement six cent quinze qui est pour Article 6, tarkistus 615 sivulla 62 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme koneellisesti artikla 9 tarkistus 615 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta, 25 vastaan. Hylätty yhdellä tyhjällä äänellä. 613. Nadia Irsiltä tarkistuspuolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistamme koneellisesti 613. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys alkoi. 613. 15 on jo äänestetty, eli tarkistamme nyt tarkistuksen 613. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 21 puolesta 22 vastaan kolme tyhjää. Ei mennyt läpi. Näin voimme äänestää tarkistuksesta 616. Se välittömästi sähköisesti 616. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 25 vastaan, 0 tyhjää, ei hyväksytty. Näin voimme äänestää tarkistuksesta 614 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi CC1 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämänkin. CC1. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta 18 vastaan hyväksytty. nous en venons vers... Näin taas liikumme eteenpäin. Edemme 60, artiklaan 10, 60, EEE, sivulla 68, kompromissi EEE, e e. puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sen jälkeen tarkistus 644, puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 647 puolesta, 647 puolesta. Anteeksi, se raukea korjaa puheenjohtaja. No, no, no, no, no, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Minä olin ihan oikealla jäljellä. 647 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme. 647. Tout le monde a pu voter. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. yksi puolesta, 25 vastaan. Ei hyväksytty. Näin äänestämme äänestämme Tarkistuksesta 220. Kontra. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Eli tarkistus 220 koneellisesti ja tarkistamme. Tout le monde a pu voter. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 25 vastaan ei mennyt läpi. Sen jälkeen kompromissi FF2 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. 21 puolesta 25 vastaan ei ole hyväksytty. Sen jälkeen kompromissi FF1 puolesta sähköisesti heti. Kompromissi FF1, koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta, 18 vastaan. Selkeästi hyväksytty. Ja nyt pitää taas kääntää sivuja. Tulemme artiklaan 12. Eli siis olemme kohdassa 12. Meillä on tässä seitsemän tarkistusta, jotka ovat poistavia. Jos me äänestämme näistä emme voi äänestää kompromisseista. Ovatko kaikki tietoisia tästä? Eli kuka puoltaa kohtaa 12 poistoa? Puolesta, vastaan. Nyt tarkistamme koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 16 puolesta 31 vastaan. Ihan selvästi hylä, hylätty, eli kompromissi MM2. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta, 21 vastaan, yksi tyhjää. Hyväksytty. Sur la liste. Nyt menemme sivulle 84 kohtaan 13. 13. Kohta 13 kompromissi GG2 puolesta. Olemme kohdassa 13 sivulla 84. Kompromissi GG2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme hyvien käytänteiden mukaisesti. Äänestys alkaa. Kompromissi GG2. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta, 26 vastaan hylätty. Kompromissi GG1. Kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistamme senkin. Jokaisella on varmasti luvut päässä. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 18 vastaan. Hyväksytty. Siirrymme kohtaan 14. Kompromissi HH2 kahdelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi h 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämän jälkeen siirrymme juurivaliokunnalta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Artikla 4, 15, kohta 15 äänestän kahta, komp kahdesta kompromissista JJ1 ja JJ2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen kohdassa 16, kaksi kompromissia identtisiä KK1 ja KK2. Äänestämme niistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämän jälkeen No hyvä, hyvä. En minä vastusta tarkistamispyyntöjä, eli tarkistamme kohdan 16. Äänestys alkaa kompromisseista KK1 ja KK2. Olen pahoillani, sanoo puheenjohtaja. Ehkä vain ranskankielisille, mutta ehkä muillekin. Mun Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 42 puolesta 5 vastaan. Selvästi hyväksytty ja kiitän siitä, että minua pyydettiin tarkistamaan. Tämä vähän rentoutti tilannetta. Tämän jälkeen kohdan 16 jälkeen äänestämme kahdesta identtisestä tarkistuksesta. Haluatteko tarkistaa heti? Eli siis kompromissit LL1 ja LL2, jotka ovat identtisiä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tämän jälkeen siirrymme tarkistukseen 804 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Näin ollen voimme hy- tarkistuksesta 825 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 805 Hendeliltä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 806 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numeron 806. 806. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta 25 vastaan. Ei ole hyväksytty. 807 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 808 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 809 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 810 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty 811 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 18 kompromissi Y1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistamme. Y1 äänestyksessä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta, 15 vastaan, kolme tyhjää. Taas käännetään sivuja. Kohdan 19 jälkeen tulemme tarkistukseen 826. Siihen on suullinen tarkistus. Sitä ei vastustetaan, eli tarkistus 826, näin muutettuna puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 827, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 828, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 803, anteeksi, seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 829 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 830 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 831 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 832 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme. 832. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta, 21 vastaan hyväksyttä. Tarkist... Anteeksi. Tarkistus seuraavaksi 59 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 60 ja 61 ovat identtisiä puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Sen jälkeen tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan, tarkistetaan. 64. Ehkä minä nyt tässä kuitenkin yhden kerran erehdyin, sanoo puheenjohtaja. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 20 vastaan. Hyväksytty. Ja näin ollen tarkistus 62 raukea kuin myös 63. Sen jälkeen me äänestämme tarkistuksesta 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen tarkistukset 1 ja imkolta 1, ne ovat identtisiä, äänestämme molemmista puolesta vastaan, tyhjää, tarkistamme, eli siis tarkistus 1. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 25 puolesta, 21 vastaan, yksi tyhjää. Hyväksytty. Tämän jälkeen onko kaksi jälkeen tulemme tarkistukseen 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämän jälkeen Imkolta kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen tarkistus 73 ja im, imko kolmen kanssa identtinen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 74. Sitten Jussilta ja muilta puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sen jälkeen tarkistus 76 ja IMKO 4 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämän jälkeen IMKO 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämän jälkeen tarkistus 79 puolesta Haluatteko tarkistaa? Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 84. Siihen liittyy suullinen tarkistus jonka esittelijä on itse tehnyt, jotain vastustetta eli näin. 84 muutettuna äänestämme puolesta, vastaan, tyhjää. Se on hyväksytty. Kompromissi NN1 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistamme. Tarkistus kompromissista nn yksi koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. Anteeksi, sanoo puheenjohtaja, ovatko kaikki äänestäneet? 26 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Tämän jälkeen tulemme komp- tarkistukseen 86 ja anteeksi, anteeksi, seitsemän Imkolta ja Juri Kakkoselta ja tarkistus 86, nämä kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Imko yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistamme, tarkistamme IMKO yhdeksän vielä koneellisesti. Tout le monde a pu voter? Le vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta 17 vastaan. Olitte varsin oikeassa. Kolme tyhjää. Tämä on hyväksytty. Sen jälkeen kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Et nous en venons. Tämän jälkeen siirrymme Juri, Juri kolmoseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli kohdassa kuusi ja Juri kolme. Tarkistus 30 puolesta. Anteeksi, siis 90 korjaa puheenjohtaja puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tämän jälkeen Imko 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi PP2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi PP1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistamme PP1 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta, 21 vastaan, yksi tyhjää. Hyväksytty. Tulemme tämän jälkeen tarkistukseen 98 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tämän jälkeen kompromissi GGG puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 99 puolesta vastaan kyllä äänestät. Siis 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 100 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme koneellisesti. Numeron 100. Vote est Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta, 25 vastaan, kolme tyhjää. Ei ole hyväksytty tämän jälkeen tarkistus 101 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi QQ1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Sulle QQ1. QQ1. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki voineet äänestää jo? Äänestys päättyy. 25 puolesta, 22 vastaan, hyväksytty. Tämän jälkeen äänestämme kompromissista RR1 puolesta. RR1. Contre. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 112 ja 113 identtisiä äänestämme molemmista. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kompromissi OO1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 117 puolesta vastaan. Tyhjää. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 117. Äänestys alkaa. Yksi sosialisti liikaa, mutta kyllähän joku voi poistua täältä. No, Pääsittekö sosialistit sopuun, kuka nyt äänestää vai poistuuko edustaja Bulman? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 26 vastaan. Ei hyväksytty. Tarkistus 118 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Tarkistus 114 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 119 vastaan, tyhjää, hylätty. 120 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi SS puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti kompromissin SS. Uskoakseni hyväksytty, mutta koneellinen tarkistus. äänestys alkaa. Yksi sosialisti taas liikaa. Yksi liikaa sosialisteista. No niin, äänestys päättyy. 29 puolesta 14 vastaan, kolme tyhjää. Tämän jälkeen tarkistus 124 ton puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Thomas Mann, haluatteko te, että tarkistamme? Mielestäni se oli hyvin vahvasti hyväksytty. No, ei tarvitse. Juri neljä seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Imko 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi TT1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme TT1, mutta mutta tehän tiedätte, että täällä ei aina voi kättä nostaa. Tout le Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 22 vastaan. Olitte oikeassa, se on hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksista 125 ja IMKO 19 erillisäänestys, eli ensimmäinen osa tekstistä ilman sanaa officially. 135 ja 18 IMKOlta ensimmäinen osa. Puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kuka puoltaa, että lisätään sana officially? Puolesta vastaan, tyhjä, tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. kolme puolesta, 23 vastaan, ei ole hyväksytty. Kompromissi UU1 Kompromissi UU1 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistamme. Äänestys päättyy. 29 puolesta 18 vastaan selvästi hyväksytty. seuraavaksi kompromissi 137. Anteeksi, tarkistus 137 ja INKO 19 ovat identtisiä. Äänestämme molemmista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi VV1 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme PV1. Voisitteko lopettaa nämä pienet keskustelut kesken äänestystä tässä minun vieressäni? En pysty keskittymään. Kiitos. Äänestys päättyy. 22 puolesta 24 vastaan ei ole hyväksytty. Seuraavaksi VV2. Äänestämme siitä sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 22 vastaan. Hyväksytty. kohdan 16 jälkeen. Äänestämme tarkistuksesta 150 ja IMKosta 21 yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Haluatteko tarkistuksen? Ei. Kompromissi W, W1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi. Jaha, tarkistamme 2V, 2V, 1. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta, anteeksi sanon puheenjohtaja, olitte ihan oikeassa, että tarkistimme. 28 puolesta, 19 vastaan. Seuraavaksi 153 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 154 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 155 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa ilman sanojen blacklist puolesta. Ensimmäistä osasta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa raukea. Tarkistus 156 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 157 kahdessa osassa. Ensiksi äänestämme osasta ilman sanoi as far as possible puolesta. Vastaan tyhjä hylätty toinen osa raukea näin ollen. Tarkistus. Seuraavaksi IMKO 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 158 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 159 poistava tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Tarkistus 10 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta, 19 vastaan, kolme tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Hyväksytty. Tarkistus 161 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistamme kuitenkin tämän numeron 161 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta, 21 vastaan, hyväksytty. Juri kahdeksan raukea. Tarkistus numero 12 seuraavaksi. Ei, ei. Hetkinen, hetkinen. Mites te? FF2, miten sen kävikään, mutta siitä on jo tovi, kun siitä äänestimme. Se oli kohdassa 11. FF2 raukea. Rau on jo rauennut, joten tämäkin raukeaa. FF2 raukesi, eli tästä voimme sisäännestää Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Niin. Tarkistetaan vain. Tarkistus numero 12, koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta, 22 vastaan. Hyväksytty. Tarkistukset 163 ja IMOKO 24 raukeavat. Samoin kuin tarkistus 162 ja 164 raukeavat. Näin tulemme kohtaan 24. Siellä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tarkistusta, poistavaa tarkistusta. Kuka puoltaa näitä poistoja? Kohdassa 24 puolesta vastaan tyhjää Kyllä pitää nyt koneellisesti tämä tarkistaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta, 22 vastaan. Hyväksytty. Näin ollen ei ole enää kompromissia. tulemme kohtaan 25 ja siellä meillä on kaksi kom- poistavaa tarkistusta ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 poistavaa, eli kaiken kaikkiaan 13 poistavaa tarkistusta kohdassa 25. Äänestämme, kuka puoltaa kohtaa 25 poistamista puolesta, vastaan, tyhjää. Pitäisikö tämäkin nyt koneellisesti tarkistaa? Kohdassa 25 poistavat tarkistukset on hyväksytty. Näin ollen siirrymme 188 puolesta Nämä edelliset poistettiin. No niin, olemme tarkistuksessa 188 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kohta 26, kompromissi. III1 ja kompromissi III2, kuin siihen liittyvät 10 tarkistusta, yhteensä 12 ehdottavat, että tällä poistetaan kohta 26. Kuka puoltaa tätä poistoa? Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tämän jälkeen olemme tarkistuksessa 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti numeron 200. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta, 22 vastaan. Tämä on hylätty. Tarkistus 16, joka poistaa 27 kohdan puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Äänestämme seuraavaksi IMKO 28. Ensiksi tarkistetaan tarkistus 16 koneellisesti. Numero 16 esittelijältä. Ovatko kaikki äänestäneet? Liikaa EPP taas. Monsieur Horry, vous devez choisir. Voilà. No niin. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 22 vastaan. Todellakin hyväksytty. Eli seuraavat tarkistukset raukeavat. Tulemme kohtaan 28, tarkistus 17, joka poistaisi kohdan 28 puolesta. Jos te äänestätte tarkistuksesta 17, ette voi äänestää seuraavista kompromisseista. EPP on laatinut kompromisseja. Minä nyt kuitenkin äänestytän tässä tarkistuksen 17 puolesta joka kieltäisi siis kompromissit tavallaan. 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Numero 17, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta 29 vastaan. Ei ole hyväksytty, näin ollen äänestämme kompromissista YY1 ja YY2, jotka ovat identtisiä. Puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan tämäkin nämä kaksi kompromissia YY1 ja YY2 koneäänestys. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa, vaikka kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 42 puolesta, 5 vastaan, 0 tyhjää, hyväksytty. Tämän jälkeen tarkistus 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 204 ja 30 ovat identtisiä. Imko 30 ja tarkistus 204 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Tässä nyt ei kovin innokkaasti äänestetä, joten tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 204, IMKO 30. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 18 vastaan. Yksi tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 207 puolesta Thomas Mannilta 207. 207 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan koneellisesti 207. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 24 vastaan. No, Tomas pahoilla, niin sinä hävisit tämän. Siirrymme sitten seuraavaksi äänestämään tarkistuksesta 213 puolesta. Tarkistus 213 puolesta vastaan. 213 uudestaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme tästä mietintöluonnoksesta kokonaisuudessaan sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Taas on liikaa EPP. Liikaa EPP. No niin, nyt hyvä. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 18 vastaan, 6 tyhjää. Äänestämme nyt tästä lainsäädäntöpäätöslauselmasta näin muutettuna sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 18 vastaan, 6 tyhjää. Nyt voimme äänestää näistä mandaatista. Haluavatko jotkut keskeyttää istunnon vai ovatko asioita, asiat selkeitä? Rova Omen Roiton. Niin, Rova puheenjohtaja. Niin nyt äänestämme mandaatista, mutta eiköhän olisi paikallaan, että käydään ensin täysistunnossa. EPPn ryhmäkokouksessa tästä jo keskustelimme ja sovimme, että täysistunnossa tätä ensin käsitellään. Se olisi mielestäni paljon parempi lähestymistapa. Ja, Euh, euh, Minä nyt haluaisin ottaa tässä vähän minuutin aika lisää. On vai tärkeää tässä vaiheessa nyt keskustellaan, kun avataan neuvottelut uudestaan tästä asiakirjasta. No niin, pientä hiljaisuutta. Minä ehdotin, koska me kaikki tiedämme, että artiklan 70 mukaisesti työjärjestyksestä, jos me haluamme käynnistää neuvottelut uudestaan tästä mandaatista näin määriteltynä. Meillä pitäisi olla 25 puoltavaa ääntä, jotta voidaan avata uudestaan neuvottelut. Minulla on kaksi ehdotusta tarjolla. Jotkut ryhmät haluavat keskeyttää tämän istunnon neuvotellakseen. Kannanotoistaan mielelläni myönnän sen meillä on myös toinen mahdollisuus tarjolla, jota myös tässä teille nyt ehdotan sen myötä jokainen ryhmä voi ilmoittaa kantansa, minkä kannan se haluaa ottaa, jos neuvottelumandaatit, neuvot, käynnistetään uudestaan neuvottelut mandaatista. Kolmas vaihtoehto on se, että yhdistämme nämä kaksi. Että me nyt lyhyesti keskeytämme tämän kokouksen. Jokainen ryhmä voi ilmoittaa oman kantansa mm, suhteessa siihen, että avataan uudestaan neuvottelut mandaatista. Onko tämä nyt sopiva kaikille ryhmille? Eli me olemme näin siis päättäneet, että keskeyttämme nyt hetkiseksi kokouksen viideksi minuutiksi. Mistä maan? monde veut bien reprendre place. Pyytäisin kaikkia ystävällisesti taas istuutumaan. Jos kaikki voisivat nyt istuutua. Bien. Je donne la parole à Monsieur Ori. Nyt annan teille puheenvuoron, herra Ööri. Niin. Minusta äänestys ei nyt sunnut aivan niin kuin olisimme toivoneet, mutta kokonaisuudessaan katsottuna olemme sitä mieltä, että tämä on hyväksyttävä perusta sille, että voimme aloittaa neuvottelut, joten me olisimme sen puolesta, että annetaan neuvotteluvaltuutus. Alejandro Sarkas. Alejandro, Sosialistista, ole hyvä. Gracias, señora Kiitos, rouva puheenjohtaja. Nyt on koittanut tärkeä hetki näissä meidän valtuuksissamme ehkä. On kyse lainsäädäntötekstistä, joka toivoksi on hyvin merkittävä hyvin laajoilla sektoreilla eurooppalaisissa yhteiskunnassa, eurooppalaisissa yhteiskunnissamme rouva puheenjohtaja, nyt on jouduttu siihen tilanteeseen, jossa jopa tässä valiokunnassa me olemme aika lailla hajalla, olemme jakaantuneina, eikä ole etsitty mitään konsensustilannetta, vaan tässä on lähdetty puolueryhmittäin liikkeelle. Tulos on sen, sen kaltainen, että meillä on hyvin jakaantunut parlamentti, joka ei myöskään sitten anna valtuuksia hyvin järkiperäisille neuvotteluille Meillä on usein argumentteja ja päätöksiä, jotka ovat ristiriitaisia keskenään. Sen takia, jos neuvottelut käynnistetään uudestaan neuvoston kanssa, niin se tarkoittaisi sitä, että tässä se tarkoittaa sitä, että me olemme heikentyneessä asemassa ja tilanne on vähän seko, sekava. Ja tarkoittaako se että ennakolta, että häviämme ennakolta? Tässä pitäisi ratkaista hyvin tärkeä vakava ongelma, vakava ongelma monissa maissa, monille työntekijöille. He eivät nyt saa minkäänlaista varmuutta, minkäänlaista juridista turvallisuutta työ, työnteossa. Se johtuu meidän tekemästämme päätöksestä. Jos me jos me, unohda, me voisimme unohtaa nyt tämmöiset poliittiset intohimot ja saada jonkunlainen sopimus ennen täysistuntoa. Mahdollisimman konsensushenkinen, järkevä, tehokas ja hyödyllinen päätös, joka todella olisi edustuksellinen ajatellen tätä instituutiota koko eurooppalaisella toimielinkartalla. Minun ryhmäni nimissä pyydän, että emme äänestä näiden neuvottevaltuuksien puolista, koska se heikentää meidän asemaamme ja kantaamme. Meidän pitäisi vain vahvistaa näkemyksiä ja kantaamme ja rintamaamme. Vihal... Liberaalista Nadia Hirsch, ole hyvä. Ja, vielen Dank. Ähm, wir haben uns auch beraten. Mekin neuvottelimme ja näemme, että monet kannat ovat järkeviä ja että niistä, sitä, mitä niistä äänestettiin. Ja me pitäisimme parempana sitä, että nyt myös sitten käynnistettäisiin neuvottelut ja että me tänään neuvottelu joukkueelle antaisimme tukemme niin, että pääsemme eteenpäin asiassa ja näemme myös sen, miten pitkälle päästään eteenpäin neuvoston kanssa. Jean Lambert. Vihreistä Jean Lambert, ole hyvä. Thank you, President. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Tämänpäiväinen äänestys meni ihan hyvään suuntaan, joten mekin kannatamme neuvotteluiden avaamista. EKRstä e edustaja Cabrnoch. Pour le groupe de la GUE, Monsieur Handel. GUEsta edustaja Handel. me uskomme, että tämä tulos ei riitä siihen, että nyt voitaisiin mennä neuvotteluihin. Olemme sitä vastaan, että annettaisiin neuvotteluvaltuutus. Pour le groupe EFD, il n'y a pas de représentant. EFDstä oli edustaja. Anteeksi, anteeksi. On kuitenkin. Monsieur Terho. Terho. Tuksien antamista. Alors, je vais donc mettre au voix la demande euh, de... Eli näin ollen Mr. Tero, can you re-express yourself? Herra Tero, voitteko ilmaista vielä uudestaan kantanne? Tulkkaus ei ihan mennyt teknisesti läpi. Kannatamme neuvotteluvaltuuksien antamista. We support J'ouvre donc le vote. Nyt äänestämme neuvotteluvaltuuksista sen perusteella, mitä juuri olemme valiokunnassa äänestyksellä päättäneet, muistuttamalla, että tarvitsemme 25 ääntä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta 17 vastaan, eli valtuudet on myönnetty. n'avons pas terminé nos... Me emme ole vielä saaneet loppuun meidän äänestystämme ja esittelijä pyytää puheenvuoron. Je lui donne donc la parole. Annan hänelle puheenvuoron. Rouva esittelijä, Olkaa hyvä, istukaa vielä paikallanne. Meillä on vielä kaksi äänestystä. Kiitän siitä, että pyydän teitä nyt puhumaan hyvin lyhytsanaisesti, mutta totta kai saatte käyttää puheenvuoron. Przewodnicząca, ja chciałam tylko bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim posłom, asystentom. Minä haluaisin kiittää kaikkia edustajia, avustajia, jäseniä, neuvonantajia sydämellisesti, jotka ovat vaikuttaneet tämän asiakirjan syntymiseen ja jatkamme työtä jatkossakin suojellaksemme työntekijöitä ja, äh, ja äh, voidaanko vaikuttaa siihen, että lähetettyjä työntekijöitä voidaan jatkossakin lähettää. Kiitos vielä sihteeristölle siitä, että pystymme käymään tämän äänestyksen, vaikka tämä olikin äärimmäisen tiukka ja vaikea äänestys. Nyt meillä on esityslistan kohta 36 vielä äänestämättä. Siinä on kyse Thomas Händelin mietinnöstä rajat ylittävät työehtosopimukset ja kansainvälinen työmarkkinaosapuolten vuoro, vuoropuhelu. Ennen kohtaa yksi, ennen tarkist, aloitamme tarkistuksesta 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, me nyt äänestämme täällä. Saisinko vähän hiljaisuutta saliin, työskentelyn rauhaa? Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämän jälkeen tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numeron 61. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 23 vastaan. Hylätty. 62 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää. 63 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme kohdan, äh, tarkistuksen 63 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 22 vastaan. Ei ole hyväksytty. 64 puolesta vastaan. Tyhjä, hyvä, hylätty. Kuus, poistavat, poistava 65 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. Tarkistus 67 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 68 Ää, ensin 67 koneellinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta 25 vastaan hylätty. Numero 68 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjä hylä, hyväksytty. 69 vedetty pois, eli numero 70 Esaajahilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi E kolmelta ryhmältä puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty. Tarkistamme kompromissin E. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta 23 vastaan. Hylätty. Äänestämme numerosta 72 puolesta vastaan. Tyhjä 72 puolesta vähän aktiivisemmin. Koneäänestys 72. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 21 vastaan hyväksytty. Muut tarkistukset raukeavat. Olemme kohdassa 5, tarkistus 76 vedetty pois, eli siirrymme kompromissiin F puolesta vastaan tyhjää koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 8 vastaan, hyväksytty. Kolme tarkistusta kohdassa kuusi poistavaa tarkistusta neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. Kolme poista, neljä poistavaa tarkistusta neljästä yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme, koska te olette vähän laiskoja nyt käsienne kanssa. Kuka puoltaa tätä poistoa kohdassa seitsemän? Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta, 20 vastaan, hylätty. Näin ollen äänestämme numerosta 97 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 99, poistava tarkistus. Anteeksi, sitä ennen numero 98, joka yksi pitävä 97, 97 kanssa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nyt 99 on poistava puolesta vastaan tyhjää. Koneellisesti tarkistamme numeron 99. Äänestys on päättynyt. 21 puolesta, 21 vastaan. Ei ole hyväksytty, eli sitten kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä poistavaa tarkistusta kohdassa yhdeksän puolesta. Kuka tätä puoltaa kohdan yhdeksän poistoa puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Kohta yhdeksän neljä poistavaa tarkistusta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta 20 vastaan. Hyväksytty. Kompromissi raukeaa. Siirrymme kohtaan 10. Viisi poistavaa tarkistusta. Kuka puoltaa poistoja puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme koneellisesti. Kohdan viisi poistavaa tarkistusta. 22 pour 20. 22 puolesta 20 vastaan, kohta 10. 122 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme numeron 122 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 15 puolesta, 22 vastaan, 5 tyhjää, todella hylätty. Tarkistus 123 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 124 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 125 poistavaa tarkistus puolesta, vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi K neljältä ryhmältä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme poistavaa tarkistusta kohdassa 12. Puolesta vastaan tyhjää ehkä hyväksytty, mutta tarkistamme kohta 12 kolme poistavaa tarkistusta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 20 vastaan. Hyväksytty. Kohdassa 13 tarkistus 137 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 138 puolesta. Vastaan hylätty. 139. Tarkistamme numero 138. Tout le monde a pu voter. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 puolesta, 6 vastaan. Tässä on nyt ilmeisesti tapahtunut jotain. Se hyväksyttiin näin suurella enemmistöllä. 139 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tulemme numeron 140 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei ihan selkeä. Selkeä 140 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 16 vastaan 5 tyhjää. Hyväksytty 141 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 142 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty 143 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohdassa 14, 144 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohdassa 17 kolme poistavaa tarkistusta, kukka puoltaa poistoja puolesta vastaan tyhjää. Ei ole ihan selkeä tarkistamme nämä poistavat tarkistukset niistä äänestyksistä kohdassa 17, tarkistukset 8, 9 ja 10. Äänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 20 puolesta, 21 vastaan, hylätty. Seuraavaksi tarkistus 11 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 12 Tarkistetaan, tarkistetaan numero 11. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 16 vastaan, 4 tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Öö, johdantoosan kohta B. Nous pouvons voter le... Voimme äänestää tarkistuksesta 19 puolesta vastaan tyhjää. Tämä koneellinen tarkistus numerosta 19. Esittelijä vastustaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta, 21 vastaan, hylätty. Seuraavaksi oliko 51 hyväksytty. Eli seuraavaksi numero 20 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta. 21 raukea. 21 raukea. Olemme siis numerossa 22. 23 ovat poistavia puolesta. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty 28 puolesta vastaan tyhjä hylätty ka- tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus on nyt 31 sopiva puolesta vastaan tyhjää hylätty Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 33 Saihilta puolesta vastaan tyhjää ei ollut ihan selvää. Tarkistamme numeron 33 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet numerosta 33 sarjassa ja hilta? Numero 33. Äänestämme numerosta 33 sarjassa ja hilta. Esittelijä vastustaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksikymmentäyksi puolesta, kaksikymmentä vastaan. Hyväksytty. Näin voimme äänestää numerosta 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B on vedetty pois. Meidän pitää äänestää numerosta 35 tarkistuksesta. Puolesta. 35 puolesta. Esittelijä vastustaa. Kuka puoltaa numeroa 35? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. naisten nice valiokunnasta tuleva C raukeaa, eli nyt äänestämme koko tekstistä. Kompromissi 40. Kompromissi 40. Haluataanko tarkistus? Sähköinen koneäänestys numerosta 40. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa numerosta 40. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta 20 vastaan. Hyväksytty. Äänestämme nyt näin kokonaisuudessaan tekstistä sähköisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta, 6 vastaan, 3 tyhjää. Onnittelemme esittelijää. Näin ollen olemme käyneet läpi. Ehdotamme, että seuraavan valiokunnan kokoukseen siirrämme seuraavat esityslistan kohdat ja kiitän kaikkia täällä läsnäolijoita ja erityisesti tulkkeja ja seuraava tapaaminen on sitten seuraava kokous, valiokunnan kokous 8. heinäkuuta Brysselissä. Kiitos paljon.